Well, colleagues, we are now moving to... No niin, sitten äänestysselitykset. Olemme pahasti aikataulusta jäljessä. Ja riskinä on se, että me, että me ehdi käymään kaikkia mietintöjä ja äänestysselityksiä läpi tässä ajassa, joten kerron heti aluksi, että jos ette pysty tätä tekemään puolessa tunnissa, niin meidän täytyy siirtää osa näistä selityksistä huomisen äänestyksen jälkeen. Mutta voitte myöskin kirjallisesti tehdä nämä äänestysselitykset. Eli jos ette pysty tekemään sitä nyt, jos haluatte lähteä lounalle, niin muistakaa, että voitte tehdä nämä äänestysselitykset myöskin kirjallisesti. Eli Ensin Valtsanin mietintö. Lisätalousarvio numero 6 2012. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Ensin Antti Kiene, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Vuosi sitten, kun hyväksyimme budjetin tälle vuodelle, tiesimme, että se on vajebudjetti. Tänä vuonna komissio sillä ei ollut vaihtoehtoja. Huomattiin, että miljardia euroja puuttuu maksumääräysten kattamiseen. Euroopan unionin piti kattaa kaikki puuttuvat maksuosuudet, mutta jäsenvaltiot pystyivät keräämään vain 6 miljardia. Toivottavasti siis nämä avoimet äh, vajeet katetaan ensi vuoden alussa. Tämä on haaste kaikille kolmelle toimielimelle, parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Sopu täytyy löytyä. Kokemus tämän vuoden budjetista on vakava viesti ja merkki meille kaikille. Tiedämme tietenkin, minkälaisia perusteluita sille on, hyvä tekosyy on talouskriisi, mutta ihmiset menettävät uskonsa Euroopan unioniin ja kriisi sen kun syvenee. Florio, the floor is yours. Kiitos tämän hänen. Thank you, Mr. Deputy Speaker. We were... Kiitoksia. Alkuun oli vähän teatraalista, kun kollega täällä allekirjoitti tämän sopimuksen, joka on johtanut 2,9 prosentin kasvuun. Ja kuten kollega sanoi, eilen jo, että kyse on kasvusta jo sovittuun kasvuun lisäksi, eli 9 prosentin kasvusta on kyse loppujen lopuksi. Eli budjetti kasvaa kasvamistaan koko tulevan rahoituskauden aikana, ja suunta on aina näyttänyt vain ylöspäin. Euroopan unionin on aina jatkettava tällä tiellä, niin sanotaan, muuten se tulee kaatumaan. Minun mielestäni Tämä ei pidä paikkaansa, sillä tämä vie kyllä uskottavuuden. En puhu ainoastaan niiltä, jotka työskentelevät täällä, vaan myöskin Euroopan unionin laajuisesti toimivat tahot. Ja me tiedämme, että jos rahoja ei riitä, niin heidän työnsä päättyy saman tien. Kiitoksia. Kiitos Tempasescu. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mielestäni maksumäärärahojen vahvistaminen on tärkeää, jotta voidaan hoitaa tarpeet tämän vuoden loppuun mennessä. Maksusitoumuksista voidaan pitää kiinni ja rahoitussanktiot voidaan välttää. Edunsaajat saavat varat eu politiikan toteuttamista varten. Ja kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa tai muita tärkeitä hankkeita, kuten Erasmusta, niin meillä on se riski, että vuoden loppukuukausina ei ole enää varoja ja Lisätalousarvio oli siis ehdottoman tärkeä. EUn varojen supistaminen on asia, jota ei pitäisi kohdistaa menestyksekkäisiin hankkeisiin, ja meidän täytyy puuttua esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen, ja Euroopan sosiaalirahastoa pitää käyttää oikealla tavalla, ja myöskin pitää vähentää maksuja ja sitoumuksia, jotta voidaan vastata tämän vuoden loppuun mennessä todellisiin tarpeisiin. Report. Kiitoksia. Sitten Lavian ja Vuonin mietintö. Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varanhoitovuodeksi 2013. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Girling. No? Eiköhän ole paikalla. Selvä. Eli sitten seuraava puhuja, Jakolino. Is Mr. Jakolino present? Okay, explanation of votes. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti. Kiitoksia ja anteeksi puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mielestäni tällä tavalla Euroopan parlamentti on kantanut vastuunsa ja taannut sen, että tärkeät hankkeet jatkuvat. Kun ajatellaan komission alkuperäistä ehdotusta, niin tässä on nyt hiukan muutettu tiettyjä asioita mutta komission toiminta ei kuitenkaan ole ihan samanlaista kuin olisimme odottaneet. Tällä sopimuksella voidaan varmistaa se, että tietyt poliittiset tavoitteet, esimerkiksi kehitys ja kasvu, voidaan toteuttaa. Ja mielestäni EUn sisäasioissa täytyy kohdentaa oikealla tavalla näitä leikkauksia. Ja EUlla on oltava omia varoja, jotka ovat riittäviä ja jotka takaavat uusien hank- tutkimushankkeiden toteuttamisen ja pk-yritysten tukemisen ja koulutuksen Kiitos. Kiitoksia. Onko Jaar paikalla? Jos ei, niin sitten Andri Kienen. Šiandien mes pritarėme naujam 13 metų biudžeto projektui. Kiitos puhemies. Tänään hyväksyttiin uusi budjetti vuodelle 2013. Se on vajebudjetti taas, koska sitoumukset ovat korkeampia kuin tulot. Toisaalta budjetti vuodelle 2013 on pienempi kuin tämän vuoden talousarvio 0,99 prosenttia bruttokansantuotteesta. Budjetti maksusitoumusten osalta, maksujen osalta on 0,6 prosenttia korkeampi bruttokansantuotteen osalta, muut, ja voimme olla tyytyväisiä tiettyjen maksusitoumusten kasvattamiseen kilpailukyvyn lisäämistä lisätään 4,8 prosentilla. Toisessa puiteohjelmassa saadaan parempaa rahoitusta 6,4 prosenttia tämä kasvu viime vuoteen verrattuna. Komissio on varoittanut kuitenkin, että rahat loppuu sen vuoksi vuoden mittaan täytyy valvoa budjetteja tarkastaa se uudelleen. Kiitos, Tanak. Herra puhemies, minä haluaisin onnitella Kyprosta tämän hankalan neuvotteluiden loppuun saattamisesta, mutta kaikista huolimatta EU-budjetin rakenne perustuu 50-luvun ongelmiin. Silloin toiminta perustuu lähinnä maataloustukiaisiin, mutta siitä ei ole enää tällä hetkellä niin paljon hyötyä. Ja Strasbourgin rajaamisen lopettamisella voitaisiin säästää reilut kaksi miljardia euroa. Minun mielestäni meidän tulisi keskittää tuet niille, jotka tarvitsevat sitä, eli pienemmille ja köyhimmille maille. Ja meidän tulee myöskin panostaa juuri infrastruktuurihankkeisiin. On erittäin tärkeää, että yhteistä maatalouspolitiikkaa kehitetään ja jotta voidaan leikata Euroopan unionin hallinnollista budjettia, meidän tulee erityisesti puuttua näihin erittäin hyvin tienaavien eurokraattien palkkojen verotusasteeseen. Kiitoksia. Kiitos, Reppo. Repo Mitro mietinnön puolesta neuvottelut eu n budjetista lähentelee jo farssin piirteitä. budjettisopu kuitenkin tarvitaan ilman budjettia seuraukset olisivat huomattavasti vakavampia. jäsenvaltiot aikovat siis jättää maksamatta eu lle osan sovituista maksuosuuksista. tämän vuoksi komissio ei ole pystynyt maksamaan kaikkia erääntyviä laskuja. jäsenvaltiot vaativat samaan aikaan tuntuvia leikkauksia vuoden kaksituhatta kolmetoista eu budjetti ja samaan aikaan mahdollisimman suuria tukimaksuja itselleen

Kiitoksia sitten hänen. Kiitoksia. Tämä on hieno argumentti, että Brysselissä käytetty euro on paremmin käytetty kuin euro kansallisella tasolla. Miksei noudata tätä logiikkaa ihan loppuun asti? Miksei kaikkia sitten palkattaisi hallituksen palvelukseen? Miksei valtio vastaa kaikista käytetyistä euroista. Sittenhän me olisi niin kuin Neuvostoliitto, mutta vielä paremmassa tilanteessa. Tämän tyyppiset kannusteet eivät toimi edes kansallisella tasolla. Ne jotka saivat näitä kannustepakettimia, kärsivät kaikkein pahiten, mutta sitten kun kuluja poistetaan kansalaisten taholta ja keskeytetään se kaukaisiin instituutioihin, niin mitä tämä EUn kannuste tarkoittaa? korkeampia palkkoja, korkeampia eläkkeitä yksityiskoneista, jotta komission edustajat voivat käydä vähän kertomassa säästötoimista. Eli tämä on kaikkein hyödyttömintä toimintaa. Tällä tavalla ei uudelleen ajata vaurautta, vaan ihmisiä. Kiitos, Sesku. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, sillä Vuoden 2013 budjettiin hyväksyminen on kriisin valossa erittäin tärkeä asia. Näin voimme helpottaa parlamentin ja neuvoston välistä konvergenssia. Minä tiedän, että viime neuvotteluiden aikana tämä ei ole ollut kovinkaan helppo tehtävä. Kun katsotaan uutta budjettia, niin tässä täytyy hoitaa vanhat sitoumukset kuntoon. Erityisesti neuvosto tulee toimia tällä tavalla. Minä uskon, että sovitulla tavalla voidaan päästä eteenpäin, niin minä uskon, että meidän tulisi ottaa myöskin huomioon jäsenvaltioiden finanssipoliittinen politiikka. Tässä pitää myöskin panostaa investointeihin ja taloudellisen vakauteen. Meidän täytyy panostaa erityisesti Euroopan unionin kannalta keskeisimpiin politiikan aloihin. Meidän tulee panostaa kohesion ja talouskasvun kehittämisen. Kiitoksia. Mr. Campbell. Kiitoksia vielä Campbell. Um, Puhemies, maani kansalaiset ovat huolissaan siitä, että maksavat yhä enemmän rahaa EUlle. 50 miljoonaa puntaa ja nyt puhumme myös 118 miljardista byrokratiaan ja EU ei ole vielä kaikkia näitä sitoumuksia pystynyt maksamaan. Ja nyt EU haluaa lisää, puolitoista miljoonaa miljardia lisää ja taas kerran seuraavalle seitsemänvuotiskaudelle. Millä planeetalla EU oikein asuu? Mars vai Venus vai Pluto? Tämä ei ole todellista. Mikä on todellista on se, että ihmiset kärsivät. Kreikassa olosuhteet ovat pahemmat nyt kuin Saksassa 30 luvulla. Ja se on häväistys. Täällä me istumme Strasbourgissa 200 miljoonaa euroa, äh, kun täällä kuljemme Brysselin ja Strasbourgin väliä. Tämä on häpeä. Meidän pitää nyt leikata budjettia eikä käyttää yhtään enempää rahaa ennen kuin EU saa oman talonsa kuntoon. Kiitoksia. Sitten siirrymme maanhuolintapalvelut unionin lentoasemilla. Ensimmäinen puhuja on Komi. Eh, Kiitoksia. Emme äänestäneet tästä, joten vedän äänestysselitykseni pois. Thank you very much for the short explanation. And... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Zanikki. Onkohan paikalla? Ei. Selvä. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa Zemke. Kiitoksia herra puhemies. Haluaisin todeta vain sen verran, että äänestin tätä vastaan. Jos katsotaan tätä luonnosta, niin kaikkihan lähti parlamentin liikennevaliokunnasta ja tarkoituksena on lisätä lentokenttien kilpailukykyä silloin, kun ne tarjoavat tämän tyyppisiä palveluita. Silloin tämä on paikallaan tämä teksti, mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että tämä ei johda palveluiden laadun heikentämiseen. Ja keskeisin seikka palveluihin liittyen on se, että turvataan matkustajien turvallisuus. Tästäpä syystä olemme toimineet tällä tavalla. Kiitoksia. Kiitos, Benjan. Kiitos, puhemies. Olin pettynyt kollegoiden reaktioon komission ehdotukseen maahuolintapalveluista. Tässä pyrittiin avaamaan markkinoita enemmän niin, että kilpailukyky eh, lentokentillä paranisi ja laatu matkailijoille paranisi. Vapaa markkinoille pääsy jossain jäsenvaltioissa toimii erittäin hyvin. Tietenkin laatustandardeja voidaan parantaa, sitä olimme pyrkineet tekemään tässä mietinnössä. Liberaalit ja demokraatit uskomme, että vapaa markkina pääsy pitäisi olla mm, se tavallinen, tavanomainen ratkaisu ja sen pitäisi myös koskea maanhuolintapalveluita. En ymmärrä, miksi tämä markkina on edelleenkin rajoitettu. Toivottavasti se, että tämä viedään takaisin valiokuntaan, helpottaa pääsyä kohti tätä tavoitetta, eikä oteta lisää taka-askeleita taaksepäin. Kiitos. The floor goes to Mr. Stadler. Kiitoksia, Stadler. Äh, Kiitoksia. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Mietinnössä, jossa komission ehdotus hylättiin, ja olisi ollut hyvä, jos olisimme äänestäneet koko ehdotuksesta ja siitä, että se hylättäisiin. Tässä puhutaan nyt tällaisesta liberalisointivimmasta. Ja tällä tavalla laatua lentokentillä ei voida parantaa, vaan päinvastoin laatu vain heikkenee. Ja tämä on hyvin kriittinen ala, eli tässä on kyse lentoasemien turvallisuudesta, joten tämä on aivan hullua. Ja myöskin sosiaalipoliittisesti tämä on järjetöntä. Eli lentoasemien pitäisi sitten löytää hyväksyntää paikallisten asukkaiden kanssa, kanssa ja jos sanotaan, että nyt kun markkinoilla on paineita, niin työpaikkoja häviää, niin silloinhan tätä hyväksyntää ei enää löydy. Basescu. Kiitos sitten Basescu. Am votat în favoarea raportului deoarece Kiitoksia. Minä äänestin tekstin puolesta, sillä minä uskon, että komission ehdotus parantaa näiden palveluiden laatua. Lainsäädäntökehityksen tehostaminen myöskin avaa markkinoita edelleen, mutta Ratkaisua vailla on vielä monia kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa, että kuljettajat voivat nauttia vielä paremmista palveluista. Meidän täytyy lisätä avoimuutta ja tehostaa näitä käyttäjäpalveluja. Mielestäni maapalvelu palveluiden tarjonnan avaaminen on hyvä asia. Meidän Tulee välttyä muilta ongelmilta ja kasvavilta kustannuksilta, jotka lankeaisivat matkustajien maksettavaksi. Saan kiinnittää huomioon siihen, että meidän täytyy lyödä lukkoon vähimmäisstandardit, jotta palveluiden vähimmäistaso saataisiin lyötyä lukkoon ja että turvallisuus säilyisi lentokentällä. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Utsiasin mietintö lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen Euroopan unionin lentokentällä. Ja Ensimmäisen puheenvuoron saa Komi. Puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta. Lennothan ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa yhteydet eri Euroopan alueille. Ja tällä tavalla voidaan myöskin kehittää ja integroida näitä järjestelmiä. Ja tässä on puhuttu nyt sekundäärimarkkinoista lähtö- ja saapumisaikojen osalta. Ja jollain lentokentällä Euroopassa tällä alalla on toimittu sillä tavalla, että varmistetaan se, että nämä vaihdot, sopivat, vaihdot sujuvat mahdollisimman sujuvasti. Tässä on puhuttu myöskin se, että osa näistä myyntituloista voitaisiin käyttää siihen, että parannetaan lentoasemien infra, infrastruktuuria ja parannetaan myöskin palveluita. Mutta riski on kuitenkin se, että yritykset, joilla on suuria, suuria lentokentille lähtöjä saapumisaikoja, ja se johtaa siihen, että silloin periferiset alueet Euroopat jäävät pois tästä järjestelmästä hyvin pitkälti. Kiitos. Benjamin. Kiitos, Tim Uh, yes, we need to remember that... Kiitos. On muistettava, että perustelut tämän ehdotuksen taustalla oli, että käsiteltäisiin sitä, että vuoteen 2030 matkustajamäärät kaksinkertaistuvat. Lähtee saapumisaikojen hallinnointia on siis parannettava. Kuitenkin meidän on yhdistettävä nämä toimenpiteet muiden kuljetusmuotojen, muita kuljetusmuotoja käyttämällä, muun muassa luotijunia ja muuta. Yhdistelmäliput ja paremmat alueellisten lentokenttien kapasiteetin käyttö olisi myös parannettava. Voitaisiin käyttää sitten myös erilaisia väliasemaratkaisuja ja tällainen alueellinen, alueellinen yhdistäminen olisi myös hyvin tärkeää. Kiitos sitten Makovei. Hän nyt ei tarvitse olla paikalla. Jos ei, niin sitten Costello. Yeah, the floor. Chair. Puhemies. Tämä uusi lähtö- ja saapumisaikojen sääntely liittyy tähän sekundaarikauppaan ensimmäistä kertaa. Ja haluan kiirittää huomiota Irlannin huomioon. Arlingus on saanut 23 lähtöaikaa Heathrowlla ja siellä on paljon lentoja ja näiden arvo nousee tulevaisuudessa. Ja tällä hetkellä komissio tarkastelee Ryanairin ostotarjousta Airlingusista. Ja jos tämä sääntely astuu voimaan, niin silloin Ryanair, jos sen tarjous menee läpi, niin ottaa käyttöönsä nämä saapumis- ja lähtöajat ottamatta huomioon Irlannin strategisia etuja. Tässä sääntelyssä on otettava mukaan turvalausekkeet, jotta voidaan tarvata erittäin tärkeät yhteydet, kuten Dublin Heathrow ja kuten muutkin ovat sanoneet, niin täytyy myöskin taata se, että myöskin kaukaiset lentoasemat otetaan huomioon. Kiitos. Kiitos sitten Pietikäinen, mutta hän ei ole paikalla. Eli seuraavaksi Vilan. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Kiitoksia, herra puhemies. Tämä on yksi keskeisimmistä Euroopan unionin kuljetusliikennepolitiikkaan liittyvistä haasteista. Me tiedämme, että että tällä hetkellä ei voida vastata näihin haasteisiin. Meidän täytyy tarjota parhaat mahdolliset saapumis- ja lähtöaikamahdollisuudet. Ja kun katsotaan komission ehdotusta kynnysarvon nostamiseksi, jotta voidaan huomioida nämä lähtö- ja saapumisajat, niin tämä menee ehkä liian pitkälle. Minun mielestäni jonkinlainen raja pitäisi vetää, eli että jäädytettäisiin nämä tasot nykyiselleen. Monia muitakin ehdotuksia on esitetty, josta ei välttämättä ole hirveästi hyötyä kuluttajille, erityisesti kun katsotaan tämä johdannaismarkkinoiden markkinoihin liittyvä ehdotus. Minun mielestäni se johtaisi kilpailun vääristymiseen ja se, että lentoyhtiötä voitaisiin rangaista lähtö- ja saapumisaikojen käyttämisestä, niin minä en tiedä, toimiko sekään oikein hyvin. Kiitoksia. Kiitoksia. Tällä on tarkoitus varmistaa, että lähtöosapuolisoikeutta käytetään tehokkaasti suurilla lentoasemilla. Erityisesti Lontoossa on suuria ongelmia ja siellä keskustellaan nyt lennoista ja lentokenttien laajentamisesta. Ja ehdotuksessa halutaan vahvistaa näiden saapumisaikojen jakamista, jotta voidaan lisätä kilpailua eri toimijoiden välillä, ja se on tietysti hyvä asia. Mietinnössä sanotaan, että lentoyhtiöt saavat tietyt lähtö- ja saapumisajat, ja 80 prosenttia näistä katsotaan sen mukaan, millaisia ne ovat aikaisemmin olleet, mutta tällä on myöskin seuraamuksia. Byrokratia, kun kerätään tietoja rahoituskorvauksista, ikävä kyllä johtaisi siihen, että täytyisi julkistaa luottamuksellisia kaupallisia tietoja, ja se lisäisi taas hallinnollisia kuluja lentoyhtiöille, ja silloin nämä taas siirtyisivät kuluttajille, joten me äänestimme tätä vastaan. For the Seuraavaksi Dodds. Kiitos puhemies. Puhemies, tämän parlamentin pohjoisirlantilaisena jäsenenä tervehdin valiokunnan tarkistuksia tähän ehdotukseen, jolla varmistettaisiin muutokset äh, lähtee saapumisaikoihin sillä tavalla, että liittymät keskeisten ja alueellisten lentokenttien välillä pidettäisiin yllä. Jos me menettäisimme suorat yhteytemme Lontoon Heathrowlle esimerkiksi, se olisi erittäin haitallista meidän talouden hyvinvoinnillemme. Kun markkinat globalisoituvat, tällainen yhteys on elintärkeä. Se, että saapumis- ja lähtöajoissa suosittaisiin pieniä lentoyhtiöitä, voisi lisätä ulkomaisia suoria investointeja. Se olisi myös Pohjois-Irlannin taloudelle erittäin tärkeää. Kiitoksia ja sitten lopuksi Basescu. Am votat în favoarea raportului deoarece Kiitoksia. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, koska minä uskon, että kun katsomme komission ehdotusta, niin se on ensiaskel oikeaan suuntaan parannettaessa lentokenttien tehokkuutta. Eli näin voidaan lähtö- ja saapumisaikaa käyttää tehokkaasti hyväksi ja se on keskeinen tehtävä. Nykyinen järjestelmä ei ole toiminut riittävän tehokkaasti. Jotta tilanne voitaisiin korjata, niin meidän täytyy ottaa käyttöön toimivia mekanismeja, jotka pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Lisäksi meidän tulisi pyrkiä lisäämään kilpailua ja rehtiä sellaista. Ja tähän voidaan päästä lisäämällä avoimuutta. Meidän täytyy virva, virtaviivaistaa ja selkiyttää näitä määräyksiä. Meidän täytyy keskittyä koordinaattoreiden riippumattomuuteen, mitä tulee lentokenttien lähtö- ja saapumisaikojen toisi, sekundaarimarkkinoihin, niin sitä pitäisi vielä yksinkertaista. Kiitoksia. Kiitos tämän Lifefreedin mietintö. Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen unionin lentoasemilla. Ja ensimmäiseksi Komi. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän Backfieldin mietinnön puolesta. Tällä tavalla otetaan käyttöön toimintarajoituksia lentoasemilla, jotta voidaan vähentää melua. Tähän liittyy toimia, joilla paikallisviranomaiset voivat parantaa tilannetta paikallisella lentokentillä – ja eu on edelläkävijä ympäristölainsäädännön osalta, mutta mitä tulee sitten taas meluun, niin on vielä paljon tekemistä. Lentokenttien melu vaikuttaa moniin kansalaisiin ja vaikuttaa kielteisesti heidän terveyteensä. Näin olet monet tutkimukset osoittaneet ja henkilöt, jotka asuvat lähellä lentoasemia, usein joutuvat kärsimään kemiallisesta ympäristö- ja melusaasteesta. Eli meidän täytyy varmistaa se, että lentoasemien toiminta on kestävää. Kiitoksia sitten Zanoni. Puhemies, lisääntyvä melu lentoliikenteestä, erityisesti kun ajatellaan yölentoja, vaikuttaa kielteisesti lähes neljän miljoonan Euroopan kansalaisen elämänlaatuun, jotka asuvat lähellä lentoasemia. Nämä kansalaiset ovat kolminkertaisen saastumisen uhreja ja lentoliikenteen melu usein öin vahingoittaa terveyttä, kuten käy ilmi kansainvälisistä tutkimuksista. Ja valtaosa kansalaisista, jotka matkustavat, haluaisivat, että heillä olisi paljon vaihtoehtoja. Ja kun ajatellaan lentoasemaa, niin se on tietenkin alueellisen kehityksen kannalta hyvin merkittävä tekijä. Euroopan parlamentin pitää löytää tehokkaita ratkaisuja ja miettiä myöskin toimintarajoituksia, jotta löydetään oikea tasapaino näiden kahden vastakkaisen edun välillä. Ja kuten ympäristövaliokunta on todennut, niin ei voida ottaa huomioon pelkästään taloudellisia kysymyksiä, vaan täytyy miettiä myöskin terveyttä niiden kansalaisten osalta, jotka asuvat lähellä lentoasemia. Sen pitää olla meidän kaikkein tärkein tavoitteemme. Kiitos. Kiitoksia sitten Benjan. Uh, uh, Kiitos puhemies. Komission ehdotus meluun liittyviin toimintarajoituksiin on hyvä, koska se on tasapainoinen ja siinä otetaan huomioon sekä melun vaikutus elämän laatuun että sitten kaupalliset lentoalaan liittyvät tekijät. Tarvitaan tiettyä varma, varmuutta jossa paikallisviranomaiset eivät voi päättää esimerkiksi kilpailulainsäädännön vastaisista lentorajoituksista. Komissio ei pystynyt tätä toimintaa valvontaa, valvomaan sen jälkeen, kun tämä mietintö hyväksyttiin. Nyt on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta poistetaan ne meluisimmat lentokoneet liikenteestä ja sitten hallinnoimaan tätä melusaastetta lentokentillä tehokkaasti. Makovei. Kiitos, Ten Makovei. Welcome. Yeah, Madam McAvey, Niin, McAvey. So there was someone as Mr. Bennion. Okay. No minä luulin, että joku muu olisi ennen minua puheenvuorossa. Thank you. Um, according to the international... Kans, kansainvälisen ilmailujärjestön mukaan yli 5 miljoonaa Euroopan kansalaista joutuvat kärsimään ilmailun aiheuttamista melusaastoista. Ja tästä minä tuen tätä ehdotusta, jolla voidaan tätä lukua pienentää silloin, kun he asuvat lentokentien läheisyydessä. Meidän täytyy katsoa myöskin taloudellisia vaikutuksia, joita tällä ehdotuksella on, sillä nyt eletään kriisin aikoja ja me tarvitsemme todellakin kustannustehokkuutta. Terveys- ja sosiaalikysymykset ovat keskeisellä sijalla tätä asiaa tarkasteltaessa. Nekin täytyy huomioida. Me emme voi aliarvioida tämän tyyppisten rajoittavien toimenpiteiden merkitystä. Tästäpä syystä vetoakin komission suuntaan niin että se ehdottaisi tai esittäisi selkeitä arveluita siitä, onko tämä se kustannustehokkain tapa puuttua tähän melusaasteongelmaan? Kiitoksia. Pietikäinen. Seuraavaksi Pietikäinen, mutta hän ei taaskaan ole paikalla. Eli Ford, olkaa hyvä. Well, I voted against. Minä äänestin tätä sääntelyä vastaan, koska kerta kerran jälkeen nähdään, että Euroopan tasolla tehdään päätöksiä, ja niitä voitaisiin tehdä paremmin kansallisella tai paikallisella tasolla. Se, että otetaan käyttöön asetus eikä direktiivi, tekee tästä paljon hankalamman jäsenvaltioille ottaa huomioon paikallisia huolenaiheita. Tietysti paikallisia ihmisiä täytyy kuunnella, heidän äänensä täytyy päästä kuuluviin, kun kyse on terveydestä ja melusta. Ja meidän täytyy poistaa vanhoja meluisia lentokoneita. Ja tuen kyllä kansainvälistä yhteistyötä EU:ssa, jotta voimme kehittää ja ottaa käyttöön vihreämpiä, tehokkaampia, puhtaampia lento, lentokoneita, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä samalla tavalla joka ikisessä maassa asetuksen kautta. The floor goes to... Kiitoksia sitten Bilan. Mr. Deputy Speaker. Kiitoksia puhemies. Lentokentät aiheuttavat suurta melusaastetta ympäröiville alueille. Erityisesti ne ihmiset, jotka asuvat lentokentän läheisyydessä, kärsivät melusaasteesta. Paikallisviranomaiset ja EU-toimielimet, niillä täytyisi olla tehokkaita äh, välineitä vastustaa lentokenttien aiheuttamaa negatiivista melusaastetta. Kuitenkin minä puoltaisin sitä, että tätä toimivaltaa rajoitettaisiin Eh, delegoitujen säännösten tasolle. En ymmärrä, miksi me emme voisi käyttää tässä direktiiviä, miksi on pakko käyttää asetusta. Mielestäni asetuksen keinoin ei päästä oikeaan tavoitteeseen. Jos katsomme niitä vaati- vaatimuksia, mitkä liittyvät eri juridisten menetelmien valintaan, esimerkiksi jos ajattelemme vaikutuksia ihmisten terveyteen, en ymmärrä, miksi tämä täytyy tehdä näin. Vastustin tätä mietintöä siksi. Kiitoksia ja sitten Anton Otsi. Hän ei kuitenkaan ole paikalla. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa Dodds. Thank you, Mr. President. Herra puhemies, kiitoksia. Mm, Pohjois-Irlannin edustajana en voi hyväksyä tätä komission ehdotusta määräyksen käyttöön otosta näiden toimintarajoitusten asettamiseksi. Minun mielestäni se vaikuttaa direktiiviin 2002 määräyksiin, jossa viitataan muun muassa siihen, että tämä johtaisi Belfastin lentokentän tilanteen ja aseman heikkenemiseen. Tämä vaikuttaisi heikolla tavalla juuri Belfastin ja North Dinin ympäristössä asuvien henkilöiden tilanteeseen. Ja tätä ei voida todellakaan pitää hyvänä asiana. Komission ehdotus oikeutetusti puuttuu tähän asemakohtaiseen melusaste ongelmaan ja tarkoituksena on ottaa toimintarajoituksia käyttöön silloin, kun ne ovat tarpeen ja toteuttamiskelpoisia. Mutta minun mielestäni tässä kuitenkin mennään liian pitkälle, sillä tässä keskustelussa keskitytään vain ja suuriin lentokenttiin. Alue, tason pienet lentokentät eivät kuuluisi siis soveltamisalan piiriin. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Tämä mietintö on käsitelty ja vielä kolme mietintöä, joista tänään äänestettiin, mutta meillä ei ole aikaa käydä läpi näitä äänestysselityksiä. Ja kuten aluksi totesin, niin me lykkäämme nämä äänestykset huomisen äänestyksen jälkeen. Eli nyt keskeytämme istunnon kello 15 saakka ja silloin jatkamme istuntoa. Ja voitte tehdä nämä selitykset joko kirjallisesti tai sitten huomenna äänestysten jälkeen. Kiitoksia. Istunto keskeytetään kello 15 asti.